przewodniczący! Good afternoon. Oikein hyvää iltapäivää, parhaat kollegat. Wznawiam posiedzenie. Jatkamme istuntoa. Olette saaneet eilisen istunnon pöytäkirjat. Onko niihin huomioita? ei näytä olevan, joten näin ollen eilisen pöytäkirjat on hyväksytty. Ensimmäinen kohta esityslistalla tänään iltapäivällä keskeytyksen jälkeen on komission julkilausuma liittyen perussopimukseen tehtävien muutosten hyväksymiseen. Kiinnittäisin huomionne siihen, että tässä keskustelussa meillä ei ole menettelyä ilman puhujalistaa, eli kysymyksiä salista ei oteta. Ymmärrämme kuitenkin, että tämä asia on äärimmäisen tärkeä ja siksi se on erittäin tärkeä keskustelu. Ja komission puheenjohtaja on täällä kanssamme. Komission puheenjohtaja mm, José Manuel Barroso, olkaa hyvä. President, euh, mesdames et Monsieur le député. Kiitos hyvä puhemies, hyvät jäsenet. Komissio on tänään kannattanut neuvoston joulukuussa tekemää päätöstä siitä, että edetään 136 artiklan rajalliseen muuttamiseen Euroopan unionin toiminnasta tehtävissä sopimuksessa. Tätä kautta jäsenvaltiot pystyvät luomaan tämmöisen pysyvän järjestelmän, jolla eurovyöhykkeen vakaus saadaan varmennettua. Tämä vuonna 2013 nämä tullaan nämä väliaikaiset rahoitusvälineet ja Euroopan vakausjärjestelmä tullaan 2013 korva- korvaamaan pysyvällä järjestelmällä. Tämä on erittäin tärkeä päätös, jotta voimme osoittaa, kuinka sitoutuneet olemme oman valuuttamme puolustamiseen, jotta voimme rahoitusvakauden taata, kun epätasapainoja joissakin jäsenvaltioissa nyt on esiintynyt. Tämä mekanismi on myös tämän uuden perustamissopimuksen kehikon kannalta elintärkeä. Euroopan neuvosto on tehnyt aloitteen kilpailukyvyn ja Euroopan talouksien lähentymisen osalta kilpailukyky ja lähentyminen, koska lähentyminen taloudellisella alalla pitää tapahtua perustamissopimusta noudattaen myös unionille ja sen toimielimille säädettyjen periaatteiden, periaatteita noudattaen. Lainsäädännöt ja muut varmistavat sen, että jatkossa tämä vakausmekanismi ja Euroopan taloushallinto tulee olemaan Euroopan, euron kaikissa jäsenvaltioissa yhdenmukainen. Luonnollisesti perustamissopimusta pitää noudattaa ja Viime helmikuussa tämä tunnustettiin ja tämä kilpailukyvyn ja Euroopan talouksien lähentämisen periaate euromaissa, jota on nyt 17 jäsenvaltiota. Kaikki tämä tehdään perustamissopimuksen säädösten perusteella unionin toimivalta ja sen toimielinten toimivalta ja sen parlamentin toimivalta tullaan ottamaan tässä koko prosessissa huomioon komissio on tämän, lausun, tämän lausunnossaan maininnut. Ja koska tästä tänään puhutaan, tämä on yleisen edun mukaista ja on sen takia selvää, että euron säilyttäminen ei ole pelkästään euromaiden intressissä, vaan ne maat, jotka eivät ole euro, euroalueessa mukana, voivat halutessaan osallistua tämän pysyvän mekanismin täytäntöönpanoon. Ne voivat myös tarvittaessa päättää ottaa osaa toimiin, jotka tämän tulevan mekanismin puitteissa toteutetaan. Jotkut ovat näin jo ryhtyneet tekemään nykyisten väliaikaisten mekanismien puitteissa. Ja tämä myös on meidän vastauksemme maailmanlaajuiseen kriisiin ja Euroopan talouden vakauden suojelemiseksi ja senpä takia tätä asiaa pitää viedä eteenpäin. Tämä on nyt kiireinen asia, eikä, ja, mutta silti pitää antaa yhteistä aikaa neuvotteluille. Viik- lähiviikkojen aikana teemme päätöksiä, jotka tulevat olemaan tulevalle yhteiselle tulevaisuudellemme erittäin tärkeitä ja niihin haluamme myös sitouttaa kaikki jäsenvaltiot. Olemme kaikki yhtä mieltä siitä, että meidän pitää nyt nousta uudistuksen junan kyytiin, jotta taloudellinen vakaus, kilpailukyky ja kasvun, kestävän kasvun mahdollisuudet saadaan toteutettua. Nyt sitten pitää ajatella, mitkä, millä, millä raiteilla tätä junaa sitten e, viedään eteenpäin ja toivomme tietenkin, että nämä ovat yhteiset raiteet. Meillä tulee olemaan e- eurooppalainen vakausmekanismi, joka tulee vaikuttamaan tämän kysymyksen vastauksiin huomattavasti. Mitä sitten tulee näihin ehtoihin, jotta voidaan perustamissopimusta muuttaa 148.6 artiklan mukaisesti. Tiedän, että monet teistä miettivät kuinka hallitusten välinen tämä äh, pysyvä mekanismi tulee olemaan. Tietenkin voitaisiin edistyä asiassa nopeammin, mutta tämä on ankkuroitu jo koko unionin järjestelmään. Kuitenkin tämä ei vähennä instituutioiden äh, toimivaltaa, vaan päinvastoin, koska niillä on yhteinen kapasiteetti vastata haasteisiin, joita ei ole pystytty ennakoimaan perustamissopimuksen tekstissä. Ja tässä haluaisin tuoda esille tiettyjä aiheita, joita komissio lausunnossaan on korostanut ja jotka äh, auttavat meitä saamaan solidaarisemman, yhtenäisemmän, vahvemman unionin. Ensinnäkin solidaarisuus. Puhumme tällaisesta Euroopan unionin perusarvosta, ja tästä hyvin tarkkaan haluan korostaa, että kun haluamme perustamissopimusta osittain muuttaa, niin komissio on jatkuvasti tuonut esille sen, että missään tapauksessa tämä muutos ei tule vaikuttamaan solidaarisuusmekanismeihin, joita 122 artikla teosopimuksessa säädetään, jos tulee esille tai eteen jossain jäsenvaltiossa vakavia vaikeuksia. Mutta toisin kuin jotkut muut ajattelevat, artikla 122 ei kuitenkaan tule näiden muutettavien artikloiden mm, osaksi. Sitten vastuu puuttuu vastuullisuus. Me tarvitsemme Euroopassa solidaarisuutta, mutta ei ilman vastuuta, mutta vastuu on solidaarisuutta. Tämä näkyy erityisesti siitä, mitä vastuuta ja solidaarisuutta taloudellisella puolella ja rahoituspuolella kannetaan. Ja tämä myös on osa tätä vakauspakettia, tulee olemaan tätä pysyvää pakettia, äh, pysyvän paketin osana myös. Jäsenvaltioiden pitää kaikkien noudattaa äh, vastuullista rahoituspolitiikkaa. Ja mitä sitten tulee siihen, että me haluamme vahvistaa toimintaamme paremmalla koordinaatiolla, paremmalla valvonnalla ja tällä tavalla pääsemme kriisistä pois. Euroopan raha- ja talouspolitiikka tulee olemaan yksi perusta, jolle tämä uusi vakausmekanismi tulee rakentumaan välttämättäkin. Ja Euroopan laaje- talousyhteistyön laajentaminen ja, ja euroalueen vakauttaminen ovat niitä tavoitteita, joita EUlla on kokonaisuudessaan. Ja meidän pitää ottaa mukaan myös ei pelkästään budjettipolitiikka, vaan myös talouspolitiikan alat, rakennemuutokset, ja joka on yhtenä osana uutta eurooppalaista ohjausjaksoa talouden ohjausjaksoa. Ja kasvun osalta komissio on tehnyt myös asiakirjan, jossa osoitetaan, että nykyiset politiikat eivät riitä. Meidän täytyy tehdä enemmän, jotta voimme vastata nykyhaasteisiin. Meidän täytyy tehdä enemmän yhdessä, ei erikseen. Meidän täytyy tehdä yhdessä, jotta saamme lähenemään maitamme ja emme luo uusia eroja. Mitä sitten tulee taloushallintoon, niin se kuuluu näihin kuuteen ehdotukseen, jotka komission pakettina on esittänyt ja josta varmasti voimme saada parlamentinkin, johon voimme saada parlamentin tuen ja kiitän jo etukäteen siitä. Voitte olla vakuuttuneita siitä, että komissio tulee helpottamaan tätä prosessia jotta pääsemme tähän kunnianhimoiseen tavoitteeseen yhdessä. Ja, ja tässä uudistuspaketissa on mukana tämä uusi tuleva vakauspaketti ja mekanismi, jolla pyritään Euroopan rahoitus- ja vakausrahastoa vahvistamaan ja luomaan. Komissio muistuttaa, että me haluamme osallistua tämän uuden vakausmekanismin täytäntöönpanoonkin. Ei riitä siis hyvä lähestymistapa sitä pitää myös täytäntöönpanna oikealla tavalla. Uskon, että me pystymme täytäntöönpanemaan tämän kunnolla ja meillä on tietyt yhteiset pelisäännöt. Demokraattinen demokraattia tarkoittaa sitä, että me saamme tuke, tukemme parlamentilta. Ja, ja avoimuus ja pysyvät toimielimet ovat tärkeitä, jotta 27 jäsenvaltiota voi puhaltaa yhteen yhteen hiileen tulevaisuuden haasteiden edessä. Ja mitä tulee tähän lojaalin yhteistyöhön, jonka mukaan jäsenvaltioiden toimet eivät voi muuttaa tai vaikeuttaa Euroopan unionin tasolla tehtyä yhteistyötä. Mikään näistä junan vaunuista siis ei saa suistua raiteiltaan, koska jos näin tapahtuisi, koko juna koko junan eteneminen on vaarassa. Ja näitä on myös jäsenvaltioiden ja instituutioiden välisessä suhteessa. Me elämme nyt unionissa, eh, joka pyrkii eh, unionina myös kriisistä pääsemään. Haluamme Euroopasta kilpailukykyisemmän, hyvinvoivamman, vakaamman, osallistavamman. Ja tässä hengessä meidän toimintamme tulee päättää ja siinä hengessä myös komissio on toiminut ja jatkaa toimintaansa, jotta voimme sanoa, et, ja, ja voi, toivon voivani sanoa, että voimme myös luottaa teidän tukeenne jatkossa. Kiitos. Kiitoksia komission puheenjohtaja. Seuraavaksi Euroopan kansanpuolueen puolesta Elmar Brock puhemies, komission puheenjohtaja, parhaat kollegat. Olemme täysin tietoisia siitä, että tarvitaan oikeudellista varmuutta ja tämä voidaan saada aikaan perustamissopimuksen muutoksen kautta. Siksi tällaisesta muutoksesta nyt puhutaan. Se tarvitaan euron vakauden varmistamiseksi pitkällä aikavälillä. Kun puhutaan perustamissopimuksen muuttamisesta yhteisöpolitiikan puitteissa tai tästä muutoksesta ehkä toisen artiklan pohjalta tai toisesta muotoilusta, niin katsomme, että vaarana voi olla se, että yksinkertaistettua menettelyä ei tueta ja vaaditaan kansanäänestyksiä ja tämä luonnollisesti aiheuttaa ongelmia, jotka myös rahoitusmarkkinat sitten osoittavat. Kuitenkin tämä rahaliitto on yhteisön toimivaltaan kuuluva kysymys, eikä äh, vakausjärjestelmän kautta tai äh, kilpailukykysopimuksen kautta tai mitään kautta tätä rahaliittojärjestelmää saa pyrkiä vesittämään. On esimerkkejä siitä, että jäsenvaltiot vahvistetun yhteistyön kautta sopivat omia sopimuksiaan ja käyttävät toimielimiä tässä pelissään. Ja minun mielestäni tässä yhteydessä nyt erityisesti komissiolle on todettava, että olisi väärä, että meillä olisi rinnakkaisia järjestelmiä, jotka loittonevat toisistaan ja pitkällä aikavälillä. Tämä johtaisi siihen, että yhteisö ei ole yhtenäinen. Tätä täytyy välttää. Emme halua jakolinjoja ja tämä on vaarana, jos emme nyt tällä viikolla reagoi oikein. Samalla täytyy puhua suoraan sen suhteen, että yhteisömenettelyllä ja, ja hallitusten välisellä menettelyllä ei, niitä ei voi rinnastaa. Öö, jäsenvaltioiden yhteistyömenettelyä voidaan käyttää siinä tapauksessa, että yhteisömenettely ei toimi ei ole mahdollinen. On öö, koko joukko esimerkkejä tästä, kuten esimerkiksi Schengen ja muut mutta tämä osoittaa, että tarvitaan selkeät rakenteet ja että ne maat, äh, jotka nyt eivät ole mukana esimerkiksi euroyhteistyössä, niillä täytyy olla takeet siitä, että kun ne täyttävät äh, äh, ehdot niin ne mukaan pääsevät. Sama koskee esimerkiksi päätöksentekokykyä. Esimerkiksi tämän kilpailukykysopimuksen puitteissa on havaittu, miten raskas jäsenvaltioiden välinen päätöksenteko välillä on. Meillä on vakaus- ja kasvusopimus, joka toimii yhteisömenettelyn kautta ja nyt sopimuksen muutokseen liittyy tiettyjä riskejä ja esimerkiksi tästä kilpailukykysopimuksesta täytyy vielä keskustella. Meidän parlamentissa on oltava hyvin vastuullisia. Me tiedämme, miten tärkeä päivämäärä 24. maaliskuuta on ja myös sitä seuraava maanantai ja eh, me emme ehkä pääse tässä ihanne lopputulokseen, mutta jos me toimimme vastuullisesti, myös muiden toimielinten, erityisesti neuvoston, tulisi osoittaa vastuullisuutta. Ja ehdotus siitä, että hallitusten välinen ratkaisu hyväksytään väliaikaisena ratkaisuna ja että tällä välin vastuutoimielin eli komissio äh, hoitaa asiaa eteenpäin, niin tätä varten neuvoston on osoitettava, että se on valmis käymään neuvotteluja Pienet maat katsovat, että ne jäävät jalkoihin, ei euromaat katsovat, että ne jäävät jalkoihin ja kaikki tämä tekee tästä työnteosta hyvin vaikeaa. Minä haluaisin nyt antaa panoksen sille, että enemmistö tukee tätä suunnitelmaa määräajassa ja toivon, että neuvosto keskusteluissa löytää tämän enemmistön. Kiitos. Kiitoksia. Ja seuraavaksi sosiaalinen demokraattien puolesta Roberto Gualtieri. Olkaa hyvä. Kommentit ilman mikrofonia. Puhemies. Euroopan äh, komissio. Äh, meillä on nyt käsissämme Euroopan unionin kannalta tärkeä hetki monien viivettelyjen jälkeen olemme tulleet tilanteeseen, jossa tarvitaan todellista taloushallinnointia ja tämän on tapahduttava sillä tavoin, että euromaat sitoutuvat yhteiseen hankkeeseen. Me tiedämme varsin hyvin, että pysyvä vakausmekanismin aikaisemmin on välttämättömyys tällä hetkellä. Ja se on edellytys sille, että myöskin taloushallinnointia voidaan ylipäätään toteuttaa. Poliittisia ja juridisia ongelmia vielä on, ja ne liittyvät valintoihin, joita olemme aikaisemmin tehneet ja joita perussopimus meille suo. Mutta olenkin varsin tyytyväinen, kun sain äsken kuulla teidän olevan samaa mieltä asiasta. Mutta kuitenkin meitä sydä, meidän sydä, sydämien lähellä oleva kysymys liittyy aivan toiseen asiaan, nimittäin siihen, että me haluamme Euroopan unionin <clears throat> hallinnoinnin parantumista nimenomaan unionin puitteissa, emmekä missään tapauksessa halua sitä, että ryhdymme kansallisvaltioita hallinnoimaan asiaa tai emme niin ikään sitä, että ranskalaisessa saksalainen malli otetaan käyttöön. Mihin suuntaan juna nyt kulkee ja kuka sitä kuljettaa? Se olisi kiinnostava tietää. 136 artikla puitteissa on kuitenkin mahdollista toteuttaa myöskin hallitusten välistä mekanismia. Ja kun tutustumme Euroopan komission kantaa, saa sellaisen vaikutelman, että Euroopan unionin valittun toimintatavan on nimenomaan perustuttava johdonmukaisuusperiaatteeseen ja taloushallinnoinnin toimivuuteen. Nyt äh, haluamme varmistaa sen, että valitun artiklan äh, toteuttaminen myöskin vastaa käytännössä niitä haasteita, joita meillä on, koska kaikkia yksityiskohtia ei 136 artiklasta ole löydettävissä. Ja siksi haluaisinkin tietää, miten esimerkiksi ehdollisuusperiaatteen aiotaan toteuttaa, millainen sihteeristö hallinnoi tätä mekanismia ja, ja minkälainen ajatus puheenjohtaja Barrosolla on esimerkiksi solidaarisuuden toteutumista käytännössä? Mikä on Euroopan parlamentin rooli? Onko artikla 136 sopiva oikeusperusta vai joudutaanko tilanteeseen, jossa neuvoston julkilausuma lopulta on se tukipilari, johon työ, tote, johon työ <clears throat> perustuu? Kiitoksia, ylititte aikana. Seuraavaksi Alden nimissä puheenjohtaja Verhofstadt. Oh yeah, okay. Would you like to... Vai niin, haluatteko vastata tähän äh, kysymykseen, Gualtieri? Hyvä on, siinä tapauksessa saatte puheenvuoron. Herra Gualtieri, miltä tuntuu, että hallitusten välinen yhteistyö olisi pal- paljon parempi Euroopan kansoille ja Euroopan työttömille kuin tämä eurooppalainen supervaltio, jota te nyt tässä kannatatte. Onko tämä koskaan käynyt edes mielessänne? Thank you, Mr. Gualtieri. Kiitoksia, Gualtieri voi vastata. Io sto caldeggiando minä luonnollisesti tarkastelen Euroopan unionin toimivaltuuksia siltä pohjalta, miten ne on perussopimuksessa määritelty. Ja mietin myöskin meidän rooliamme suoria, suorana Euroopan unionin kansalaisten edustajina. Kiitoksia ja nyt puheenjohtaja Verhofstadt. Puhemies, uskoakseni voimme olla tyytyväisiä julkilausuma, jonka juuri saimme kuulla komission puheenjohtaja Varoson suulla verosopimuksen muuttamisesta, mutta meillä on tietysti mahdollisuus muotoilla oma kantamme. Ja uskon ja toivon, että voimme sen muotoilla hänen päivämäärä 24.3. Onko nyt kyse yksinkertaisesta menettelystä vai, vai minkälaisia ehtoja me olemme täyttämässä? ehdot ovat kuitenkin olemassa käsittääkseni. Jotta kyseinen mekanismi saadaan aikaiseksi, se edellyttää sitä, että komissio hallinnoi sitä mahdollisimman laajasti. Ja tähän liittyen haluan esittää kommentin. Varmasti toi, olette huomanneet, että EFSM on auttanut viisi miljardia <clears throat> viiden vuoden obligaatioita äh, markkinoille. Ja, ja, ja 5. Äh, tammikuuta on myöskin laskettu samantyyppinen äh, obligaation määrä markkinoille, joka tarkoittaa käytännössä 50 prosentin kasvua korkotasot ovat kuitenkin erilaiset. EFSM laskee liikkeelle obligaatioita, jotka ovat alhaisempia korkotasoltaan 2,95 prosenttia kuin taas yhteisön, toimi, yhteisön nimissä toteutetut toimenpiteet. Ja sitten toinen seikka. Mielestäni meidän on tarkasteltava asia myöskin seuraavalla tavalla. Voidaanko 130 artiklan muuttamista äh, käyttää hyväksi sillä tavoin, että talous- ja kasvupakettia vahvistetaan. Ja vielä <clears throat> muitakin äh, ehdotuksia tarvitaan. Nimittäin Euroopan nimittäin neuvoston on annettava vihreä valo, jotta ylipäätään tällaisia muutoksia voitaisiin tehdä. Ja puhun nyt nimenomaan 136 artiklan käytöstä, jossa säätetään pysyvän vakausmekanismin mahdollisuuksista. Ja jotta tämä voitaisiin toteuttaa, se edellyttää määräenemmistö, käännetön määräenemmistö käyttöä. Eli nämä olivat huomioita jotka on otettava huomioon, kun me laadimme omaa kantaamme. Herra Galtierihan on yhtenä Euroopan parlamentista valmistelemassa tätä asiaa. Ja vielä herra Brock ja Gualtieri, te, jotka asiaa valmistelette, teidän on otettava huomioon myöskin se, että neuvostosta on saatava takuut tälle hankkeelle ottaa huomioon myöskin kilpailukysymykset, hallitusten välinen yhteistoiminta ja, ja näyttäisi siltä, että neuvosto on varsin etälä osittain toisista. On olemassa selvä juopa neuvoston piirissä. Ja, ja toinen taloushallinnointipaketti on myöskin vielä hyväksymättä. Ja tämä perustuu siihen, että hallitusten välinen toimintamalli ei käytännössä toimi. Niin kuin tiedätte, kilpailukysymyksiä hallinnoi neuvosto Euroopan unionin piirissä. Ja, ja se johtaa siihen, että kilpailu sääntöjä ei noudateta. Ja se johtaa myöskin tilanteeseen, jossa esimerkiksi sanktioita ei edes langeteta. Me tarvitsemme vakuut takauksen siitä, että uusi paketti myöskin toimii. Rebecca Harms. Kiitoksia seuraavaksi rouva Rebecca Harms, vihreiden puheenjohtaja. Kiitos puhemies, hyvät naiset ja herrat. On varmasti aika selvää, että Euroopan parlamentti ymmärtää, miksi perussopimukseen halutaan yksinkertaistetun menettelyn kautta tehdä muutos. Kyseessä on hätätilanne ja on yhtä ilmeistä ja itsestään selvää, että Euroopan parlamentti ei pidä oikeana sitä, että kriisimekanismin käyttöönotto johtaisi siihen, että yhteismenetelmää ei enää käytettäisi ja näin Euroopan parlamentti jätettäisiin päätöksenteon ulkopuolelle, vähän niin kuin komissiokin. Olemme siis varsin kriittisiä ja perust puutteellisin tätä kritiikkiämme, joka kohdistuu hallitusten välisyyden lisääntymiseen myös sillä, perusteellisesti myös sillä, että kansalaiset Euroopassa yhä vähemmän ymmärtävät, että mikä, mistä, milloin ja missä päätetään. Siis saksalaiset esimerkiksi, jotka kääntyvät äh, mm, kreikkalaisia vastaan, kreikkalaiset saksalaisia vastaan ja Äh, irlantilaiset, jotka ajattelevat, että Saksan pankit pelastetaan heidän selkänahastaan. Siis ihmiset eivät oikein nyt ymmärrä tätä tilannetta. Ja tämä johtuu siitä, että neuvosto tekee suljettujen ovien takana päätöksiä aina viime hetkellä. Läpinäkyvyyttä tarvitaan ehdottomasti lisää, koska muuten me menetämme entistä nopeammin kansalaisten luottamuksen olen ehdottomasti sitä mieltä, että jos te nyt haluatte meidän tukeamme tässä tapauksessa yksinkertaistetulle menettelylle, niin teidän tulisi neuvostossa ja komissiossa sitten toisissa tapauksissa todella ymmärtää ja hyväksyä Euroopan parlamentin rooli kansanedustuslaitoksena kansalaisten edustajina. Lissabonissahan tämä sovittiin ja kaikki lupasivat tämän, paitsi te, Barroso, myös hallitukset jäsenvaltioissa lupasivat lisätä demokratiaa Euroopassa ja haluaisin, että tämä nyt myös toteutuisi. No kun nyt katson, että mitä Kreikassa on käynnissä, niin nyt rannat uimarannat halutaan yksityistä, että velat saadaan maksettua, niin kyllähän tässä nyt nähdään, että että kriisinhallinta on nyt muuttunut. Nyt lähdetään hyvin tiukkaan säästöpolitiikkaan, joka on tietenkin lähtöisin Saksasta. Ja tämähän nyt johtaa katastrofiin näissä vajemaissa. Kyllä tätä suuntausta täytyy nyt katsoa uudestaan tämä muka solidaarinen politiikka ei toteudu. Siitä pitäisi puhua täällä meidän kanssamme. Miten muuten missään Euroopassa kukaan ymmärtäisi näitä kriisitoimia? Ja vielä pari sanaa tässä yhteydessä. Meidän tulee valmistautua solidaarisuuteen, solidaarisuuteen myös muiden Euroopan maiden kanssa. Tämä rahasto, joka nyt perustetaan, ei riitä. Brysselissähän päätettiin tänään, että tarvitaan lisää likviditeettiä. Ja minä uskon, että meidän on palattava tähän asiaan. Nämä rahat eivät riitä. Meidän täytyy puhua myös euroobligaatioista. Verhofstadt tätä jo äsken perusteli. Mutta mutta tämän lisäksi meidän täytyy myös puhua siitä, miten tulevaisuudessa saamme aikaan tuloja. Anteeksi, että nyt puhun tässä hieman pitkään, mutta me tarvitsemme myös lisää tilaa tälle keskustelulle niin, että saamme aikaan jotain. Puhemies keskeyttää. Seuraavaksi ECR-ryhmän nimissä Ashley Fox, olkaa hyvä. Thank you, Mr. President. Kiitos puhemies. Minä kannatan tätä muutosta, minun ryhmäni kannattaa tätä muutosta, koska me haamuamme vakuutta, vakautta euroalueelle. Vaikka Britannia ei ole osa euroaluetta, ja toivon, että ei se koskaan tulekaan osaksi, meillä on kuitenkin intressi sen onnistumisessa. Puolet Britannian kaupasta menee EU-maihin, euromaihin, ja Lontoo on itse asiassa euromarkkinoidenkin pääkaupunki ja toivon, että tämä vakausmekanismi tukee lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä tilannetta. Ja toivon, että tämä parlamentti toimii vastuullisesti ja hyväksyä hyväksyy neuvoston ehdottamat muutokset. Pitkällä aikavälillä kuitenkin, jos haluamme, että euro menestyy, tarvitaan radikaalimpia muutoksia. Herra Barroso, te voitte valvoa Mm, niin paljon kuin haluatte ja taloutta voidaan hallinnoida kuinka paljon haluatte. Mutta jos maat kuten Irlanti, Kreikka ja Portugali pysyvät euroalueessa, niin niiden pitää muuntua kilpailukykyisemmiksi, kuten Saksa. Ja tähän teidän pitäisi nyt ponnistelunne keskittää. Kiitoksia. Seuraava puhuja on Lothar Biski. Gue. Kiitos puhemies, hyvät naiset ja herrat. Lissabonin sopimus on ollut voimassa vasta vähän aikaa ja nyt kuitenkin jo muutaman kuukauden sisään sitä ollaan uudelleen muuttamassa, toista kertaa muuttamassa. Väitetään, että asia on niin kiireellinen, että sitä ei voi hoitaa demokraattisen prosessin kautta, sellaisen prosessin, joka on lyöty lukkoon Lissabonin sopimuksessa. Ei vaan nyt tarvitaan nopeita päätöksiä. Olemme nähneet, miten eh, miljardeilla pelastettiin pankit ja miten pikamenettelyllä ohitettiin parlamentit pankkien pelastamiseksi. Nyt eh, neuvosto painostaa jälleen ja jotkut neuvoston jäsenet selvästi haluavat eh, mitä pikemmin hoitaa tämänkin asian. GUE-NGL-ryhmä ei missään nimessä hyväksy tällaista poikkeusta, josta nyt onkin tulossa sääntö. Ei, me vaadimme, että normaalin menettelytavan kautta ää, muutetaan perussopimusta tarvittaessa. Kiitos. Kiitoksia. Ja seuraava puhuja EFD-ryhmän nimissä kollegamme William Earl of Dartmouth. Mr. President. Kiitos puhemies. Voisin aloittaa nollasta. Kaikki alkoi tulliliitosta. Se oli yksinkertaisesti tulliliitto. Sitten siitä tuli poliittinen unioni, mutta ilman demokraattista hyväksyntää. Ja sitten siitä tuli rahaliitto. No sen tyyppinen, koska kymmenen maata oli riittävän järkeviä pysyäkseen ulkona. Ja nyt tällä hetkellä on velkaunioni. Ja velkaunioni ei yksinkertaisesti toimi. Katsokaanpa nyt vaikka Saksan liittovaltion korkokanta. Jos rahaliitto toimisi ja kaikki rahaliiton jäsenet, kaikki euroalueen maat pystyisivät lainaamaan rahaa samalla korkokannalla jo, joita vertataan Saksan, jota verrataan Saksan korkotasoon. Tällä hetkellä Portugali maksaa 4,28 prosenttia enemmän kuin Saksa, Irlanti maksaa 5,9 prosenttia enemmän kuin Saksa ja Kreikka maksaa enemmän kuin 8,25 prosenttia enemmän kuin Saksa. Niin kuin Hela Koltieri sanoi, tämä on nyt hetki on nyt tärkeä. En odota, että EPP tai SDn puheenjohtajat, jotka tässä puhdistelevat päätään, ymmärtäisivät, kuinka tärkeä asia on. Mutta uskon, että, ne, että hyvin pian heidän täytyy tämä tilanne ymmärtää. Teidän ongelmanne ja nimenomaan teidän ongelmanne ratkaistaisiin paremmalla hallitusten välisellä yhteistyöllä. taloudellinen hallinto on ansa ja sille, sille ei ole mitään mandaattia. Kukaan ei ollut kukaan ei ole maininnut eikä ajatellutkaan sitä, miten veronmaksajat kansallisvaltioissa ajattelevat, kun koitatte tätä herkkää tai äh, haavoittuvaa äh, imperiumia rakentaa. Haluan muistuttaa, että äh, EU:ssa on 27 jäsenvaltiota, 11 niistä on nettomaksajia ja 16 vastaanottajia. Ja niinpä tässä on tietty ero niiden välillä, jotka maksavat ja jotka eivät. Ja uskon, että erityisesti saksalainen veronmaksaja ei tätä tällaista pelleilyä pitkään jaksa. Kuten James, William Jennings Bryan sanoi 1296, hän sanoi, ihmiskuntaa ei saa ristiinnaulita kulta ristille. Ja niinpä haluan tänä päivänä sanoa komission puheenjohtajalle, jolla on toimenpanovalta, että saa ristiinnaulita Britannian ja Euroopan veronmaksajia yhtenäisvaluutan ristille. The next speaker, uh, miss... Kiitoksia. Seuraavaksi Bruno Ensin siitä skandaalinomaisesta asiasta, joka liittyy yksinkertaistettuun mekanismiin, kun kuitenkin kyse on perussopimuksen muuttamisesta. Se toteutetaan ilman, että kansa kuullaan. Nyt äh, kyse on aikaisemman vakausmekanismin uudistamisesta ja samanaikaisesti kuitenkin Euroopan unionin valtiot äh, uppoavat velkaan. Ja se, että nämä velat jätetään äh, maksamatta takaisin ja ryhdytään toisen tyyppisiin velanmaksuihin liian aikaisin, se on mahdoton yhtälö. Se on ikään kuin äh, ampuisi itseä kohti tai väärä maali Meillä on oikeus niin kutsuttuun kilpailukykypakettiin. Tällaista ainakin olemme saaneet kuulla Ranskan hallituksen puitteissa, mutta mielestäni tämä termi on johtava pikemminkin. Kyse on kiristävästä budjettipolitiikka lähestymistavasta, jolla lopulta on vaikutusta kilpailukykyyn, joka loppujen lopuksi kuitenkin kuuluu taas kansallisten jäsenvaltioiden toimivaltuuksiin, joten Tämä <clears throat> on mahdotonta äh, hyväksyä. Sitä ei, ei voi hyväksyä ranskalaiset sen enempää kuin muutkaan. Jos tällainen erikoismekanismi halutaan äh, toteuttaa, se täytyy tehdä täysin toisella tavoin. Baroso. Niin, kiitos näistä puheenvuoroista. Haluaisin kiittää esittelijää herra Brokkia ja Valtieria, Valtieria kommenteista, jotka liittyvät nyt tähän yhteisömenetelmän tärkeyteen. Nyt kannattaa miettiä, mitä hallitusten, välis, hallitusten välisyys tarkoittaa. Nimittäin tässä konkreettisessa tapauksessa komissio on tukenut tätä uudistusta ja muutosta, koska me olemme sitä mieltä, että tässä on kyse siitä, että löydetään tapa vastata tähän haasteeseen sellaisessa kilpailutilanteessa, jota perustamissopimukset eivät osanneet ennakoida. Ne eivät osanneet ennakoida tämmöistä pysyvää vakausmekanismia. Ja jäsenvaltiot ovat yksimielisesti päättäneet luoda tällaisen mekanismin hallitusten väliselle pohjalle. Tämä on jäsenvaltioiden yksimielinen päätös e, enkä peittele teiltä mitenkään, eikä salaa teiltä sitä, että ne, jotka haluavat mennä, edetä nopeammin yksi askel ehkä hallitusten välisessä toiminnassa ja ne, jotka menevät nopeammin, voivat tehdä sen yhteisöllisesti. Mutta kuitenkin me olemme e- Euroopan integraation historiassa nähneet, että suuret askeleet ovat alkaneet hallitusten välisistä aloitteista. Schengen, tämä vapauden, oikeuden ja, ja tasa-arvon alue. Mutta e- eikö nyt kuitenkin voitaisiin lähteä liikkeelle sellaisesta, joka ei nyt ole täydellisesti tässä yhteisöllisessä äh, kuviossa, mutta kuitenkin se äh, meidän yhteistä mahdollisuuttamme edetä asiassa äh, vahvistaa paljon paremmin. Ja varsinkin kun perustamissopimus tähän ei vielä ole pystynyt tai siinä ei ole tästä mainintaa. Ja sen takia tämä uudistus on tarpeellinen. Mutta kuten sanoin, komissio pitäisi parempana yhteisölähestymistapaa. Ja sen takia me olemme keskustelleet tämän päätöksen taustalla siitäkin. Ja me voisimme ehdottaa, että artikla 122 muutetaan, eli poistetaan sen toimivalta, joka on ollut siellä Rooman sopimuksesta alkaen Voin siis sanoa, että tämä toimivalta on uusi, jota voidaan yhdessä kehittää edelleen, vaikka se ei ole yksin omaan tämmöinen yhteisö metodi. Kuitenkin sanomme hyvin selkeästi omassa lausunnossamme niin, että komissio tulee tekemään aloitteita lainsäädännön ja muun alalla, jotta voimme taata tämän tulevan mekanismin ja talouden hallinnon välillä jäsenvaltioissa, jotta kuitenkin toimien perustamissopimuksen toimivallan rajoissa. Tämä on siis selkeä sitoumus meidän puoleltamme ja, ja, ja tulen sitä noudattamaan. Tässä keskustelussa jotkut ovat viitanneet jäsenvaltioiden vastakkainasettelun Britannia vastaan muut jäsenvaltiot. Yleensä en tällaista halua tehdä, mutta tietenkin on eh, eroja. Pääero on se, että, niin, että euroalueella eh, velka on paljon pienempi kuin Britanniassa. Sen Britannian velka siis on paljon suurempi kuin euroalueella yhteensä. Ja, ja senpä takia ongelmia on euroalueellakin. Ja tämä on myös eh, liittyy kilpailukykyyn. Ja senpä takia koitamme löytää sellaisen ratkaisun, joka ratkaisee tämän lähestymisen, konvergenssin, siihen liittyvän ongelmatiikan. Jotkut eivät ole yhtä mieltä, mutta kuitenkin antaa meidän nyt mennä eteenpäin sillä tiellä, että euroalueella lähennetään toimintoja, koska tässä ei ole nyt kyse, kyse integraation puolustajista, federalismin puolustajista, vaan tässä on kyse, että markkinat edellyttävät tiettyä talouden hallintaa. Ja ei pelkästään Euroopan markkinat euroalueen puolustamiseksi, vaan tässä tarvitaan selkeä talouden hallintojärjestelmä. Me tarvitsemme enemmän enemmän äh, tämmöistä suojaa kuin mitä markkinat ovat tällä hetkellä äh, äh, pystyneet antamaan. meillä on siis toinenkin rakennustyömaa, joka liittyy tähän kilpailukykyyn, mutta siitä voimme keskustella jonain muuna päivänä. Mutta tässä asiassa komissio käsittääkseni on ottanut hyvän kannan. Se selkeästi kannattaa tätä perustamissopimuksen rajallista muuttamista ottaen huomioon sen, että ei luoda sellaista mekanismia, niin kuin Helma, Helma Brock sanoi, että tämä mekanismi johtaisi lisää tai lisääntyvään eriytymiseen, vaan tarkoituksemme on taata nämä edut koko unionille ei pelkästään euroalueen maille, vaan muillekin. Joten tässä asiassa me emme nyt ole näihin kiireisiin haasteisiin vastaamassa sillä tavalla, että jatkossa tästä syntyisi ongelmia, vaan me haluamme pidemmälle menevää oikeudellista taloudellista ohjausta, joka hyödyttäisi kaikkia jäsenvaltioita ja kasvattaisi myös solidaarisuutta ja vastuullisuutta. Kiitoksia. Sitten kuulemme muut puheenvuorot. Manfred Weber ensimmäisenä. Kiitoksia parlamentin puhemies, arvoisa komission puheenjohtaja, tämä aivan oikea ja tarpeellinen perussopimuksen muuttaminen ja tämä institutionaalinen keskustelu, jota nyt käymme, osoittavat, että kun Lissabonin sopimus on vuoden ollut voimassa, se ei oikeastaan enää ratkaise maailman eteemme heittäviä haasteita. Toisaalta, kun puhutaan tämänhetkisestä sopimuksesta, meille todetaan, että kun kansallinen tilanne nyt on, mikä on esimerkiksi Iso-Britanniassa ja Tsekissä, niin tämän suurempaa ää, muutosta perussopimukseen ei missään nimessä voi saada aikaan. Siksi ää, tämä on hyvin jännitteinen tilanne. Ha, tarvitsisimme lisää, mutta emme sitä kansallisvaltioilta saa. Ja siksi Euroopan parlamentin onkin vastattava. Ja katson, että jos me nyt kuuntelemme ihmisiä, kansalaisia, voimme havaita, että muutosta tarvitaan myös tähän perussopimukseen tässä ja tänään. Ja mietitään, että miten tämä asia ylipäätään voidaan hoitaa. Tarvitaan voimakasta Eurooppaa. Meidän äh, tulisi esittää itsellemme myös vielä tärkeämpi kysymys. Kysymys siitä, mikä tätä Eurooppa-hanketta kantaa rauhanturvaaminen, sotien estäminen, päättäminen maanosassamme oli vuosikausia tässä taustalla. Mutta luojan kiitos, luojan kiitos. Nuoret eivät enää näin ajattele. Sota on täysin poissa heidän ajatuksistaan. Kun puhutaan globaalistumisesta ja todetaan, että tarvitaan Eurooppaa, jotta maailmanlaajuista voidaan e, e, pitää aisoissa, niin tämä on aika kielteistä argumentaatiota. Mutta jos haluamme todella, todella päästä ihmisten sydämiin. Meidän täytyy nähdä, mitä hyvää tämä Eurooppa tekee, mikä on tämän Euroopan tehtävä, mikä on sen työ. Kun maailman nämä äh, suuret voimat, äh, Amerikka, Japani, Brasilia ja me, äh, keskustelevat tänä päivänä keskenään. Meidän tulisi ehkä nostaa kätemme ylös ja sanoa, että puhutaanko tarpeeksi sosiaalikysymyksistä. Kiinalaiset eivät varmasti sosiaalikysymyksiä tule puolustamaan. Entäpä ympäristökysymyksiä? Eivät varmaankaan amerikkalaiset eh, tule puolustamaan ympäristökysymyksiä. Meidän on puolustettava ympäristöä. Haluamme säilyttää rauhan, emme halua sotia. Meidän eh, historiallisen kokemuksemme pohjalta tulee ajaa rauhaa. Kun katsotaan Tunisiaan, nähdään, että ihmiset haluavat tätä eurooppalaista mallia. Halutaan eh, eurooppalainen malli myös esimerkiksi Tunisiaan. Meidän mallimme on hyvin toimiva ja kiinnostava ja kun puhumme tästä maan osastamme ja sen tehtävistä, niin meidän täytyy puhua suurista linjoista niin, että saamme ihmisten sydämet mukaan tähän hankkeeseen, paitsi he ihmisten aivot, myös heidän sydämensä. Näin saamme heidät tähän mukaan. Kiitoksia. Täällä on herra Weber teille sininen kortti. Herra Derossa, olkaa hyvä. Kiitos <clears throat> herra Weber, joka itse asiassa otti minun kysymyks- vastaa kysymyksen. Ehkä ähm, ähm, presidentti Barrosokin voi tähän vastata. Minä tuen tämän muutoksen tausta olevaa tavoitetta. Mutta tämä yksinkertainen menettely tarkoittaa, että kaikki 27 kansallista parlamenttia suostuvat tähän menettelyyn ja tälle on kuusi kuukautta aikaa annettu, eli kansallisille parlamenteille jos päätös hyväksytään maaliskuussa, neuvosto teki päätöksensä joulukuussa. Miten tässä nyt sitten se kuusi kuukautta täydentyy? Tässä pitää, tässä pitää kesäkuuhun odottaa ennen kuin päätös tehdään. Niin, on aivan totta, että jäsenvaltiot ovat sopimusten herroja eh, ja siksi nyt toimitaan niin kuin toimitaan. Ja tämän lisäksi muistuttaisin, että että monet eh, kysymykset, jotka minä yritin nostaa esiin, siitä, että pohdimmeko me, että onko meillä tarpeeksi aikaa keskustella kaikesta syvällisesti, vai onko niin, että ihmisten odotukset ja myös globaalit haasteet ovat sellaisia, että meidän on toimittava nopeammin, meistä on tultava nopeampia. Siksi en näe tässä aikataulukysymyksessä ongelmaa. Minä katson, että meidän on ennen kaikkea tarjottava vastauksia. Kiitoksia. Seuraavaksi puheenjohtaja Schulz. Olen saanut kirjenne, arvoisa puheenjohtaja Schulz. Joko tässä oli listallamme väärinkäsitys ja selitän sen teille tämän keskustelun jälkeen. Olkaa hyvä. Niin, puhemies, tämä oli ihan kirje teille henkilökohtaisesti eikä parlamentille, mutta kiitoksia, että saan nyt kuitenkin puheenvuoron pienestä viivästyksestä huolimatta ehkäpä kun puhumme uudistuksesta, voisimme puhua uudistuksesta myös omassa talossamme. Sopimuksen muuttamiset ovat aina hyvin monimutkaisia asioita, myös vastuulliset sopimusten muuttamiset, ja nyt puhumme äärimmäisen vaikeassa tilanteessa. Yksinkertaistettu menettely on siinä mielessä pettävä, että myös tämä yksinkertaistettu menettely voi kaatua, epäonnistua täällä tai muualla ja meille todetaan, että jos se epäonnistuu, tilanne on entistäkin vaikeampi. Ja siksi meidän onkin kysyttävä itseltämme, että mitä me voimme tehdä, jottei tässä epäonnistuta, mutta että meitä kuitenkin kuullaan myös. Jotta tämä ei epäonnistuisi, siis tämä ratifiointimenettely tai eurohanke ylipäätään, sehän riippuu hallitusten päämiesten tahdosta toimia yhdenmukaisesti ja johdonmukaisesti. Tästä on sanottu paljon aivan oikeita asioita tässä keskustelussa. Siksi lisäisin kolme pohdintaa, kolme perustelua, jotka ovat hyvin perustavanlaatuisia. Tämä kriisi alkoi vuosi sitten, tämä vaikea kriisi alkoi vuosi sitten, ja mikä on valuuttamme arvo nyt? euron arvo dollarin nähden on 1,35 dollaria. Kun euro otettiin käyttöön, tämä vaihtokurssi oli euro 17, nyt se on euro 35. Euro on kansainvälinen valuutta ja sen ulkoinen kurssi myös Mm, osoittaa, että euro on hyvin kansainvälinen valuutta. Euron hurssi on erittäin vakaa ollut koko tämän kriisin ajan, mutta euron sisäinen toiminta ei ole vakaata, koska neuvoston äh, jäsenet ovat varsinaisia tuulimyllyjä ja heittelehtivät sinne tänne. Eurooppa ei toimi yhdessä linjassa, mutta kyllä sillä välineet tähän on. Se vain johtuu siitä, että hallitukset eivät pääse sopimukseen keskenään ja kun sanotaan Eurooppa, niin ei kyseessä ole Euroopan parlamentti, ei myöskään komissio, ei, ei, ei vaan hallitukset, suverenien jäsenvaltioiden hallitukset, jotka joilla on, jotka ovat luoneet voimakkaan ulospäin vakaan valuutta-alueen, mutta, mutta jotka eivät sisäisesti onnistu toimimaan vakaalla tavalla niin, että olisi sosiaalisesti ja muuten vakaa alue, eh, talousalue, jonka hallitukset toimisivat johdonmukaisesti. Tämä on tässä ongelmana. Kaikki mitä tapahtuu Euroopassa tapahtuu luonnollisesti sopimusten puitteissa. Mutta kun kaikki tapahtuu sopimusten puitteissa eikä haluta haluta mielivaltaisesti luoda äh, toimia sopimusten ulkopuolella. Jotkuthan ovat tällaistakin harkinneet. Jos halutaan toimia sopimusten puitteissa, niin meille Euroopan parlamentissa on aivan ilmeistä, että kaiken keskiössä on oltava sen toimielimen, joka on keskeinen toimielin sopimusten puitteissa, eli komissio. Vain komission kautta voidaan varmistaa Euroopan tason demokraattinen legitimiteetti päätöksenteossa, koska tässä työssä on mukana myös Euroopan parlamentti ja siksi olette aivan oikeassa esityksessänne ja samoin äh, Brock ja Gualtieri esittelijämme. Ja vielä kolmanneksi. Euroopan vaarana on nyt se, että kun meillä on maailman suurin 500 miljoonan kansalaisen talousalue, niin me olemme hyvin voimakkaita. Ja jos Eurooppa hajaantuu 87 sirpaleeksi, niin sillä ei ole mitään virkaa. Ja tämähän nähtiin oikein hyvin nyt, mitä tapahtuu tuossa Välimeren eteläpuolella. Euroopalla ei ole minkäännäköistä roolia yhtään missään eikä mitään sananvaltaa, koska se ei toimi yhtenä rintamana. Euroopan täytyy olla yhtenäinen, yhdenmukainen kumppani maailman areenoilla ja maailman talouden moottori. Euroopan tulevaisuus riippuu tästä. Vai haluaako se vain sirpaloitua yksittäisten jäsenvaltioiden joukkioksi? Kiitoksia ja seuraavaksi Ivo Strejček. Kolik Ivo Strejček. Pane předsedo, dámy a pánové. Mm, hyvät naiset herrat mikä suhteemme yhtenäisvaluuttaan onkaan, niin uskon, että EUn kaikkien kansalaisten intressissä on, että valuutta on vakaa, koska meidän taloutemme ovat toisiinsa kytkeytyneitä. Kun puheenjohtaja Barroso kertoi Euroopan vakausmekanismista, niin hän puhui sanoista parempi valvonta, taloudellinen koordinointi, rahapolitiikan yhtenäistäminen, talouspolitiikan yhtenäistäminen. Kuitenkin tämä avaa nyt tien tällaiselle verounionille, jota ei tähän mennessä vielä ole edes suunniteltu. Se on paljon enemmän kuin poliittinen unioni. Tämä pieni muutos, josta tänään keskustellaan, saattaa olla yksittäisille jäsenvaltioille valtava askel, koska poliittisesti katsoen EU on nyt muuttumassa – me olemme kuulleet, että haluamme vahvempaa Eurooppaa, enemmän Eurooppaa, mutta kysykääpä Euroopan kansalaisilta tätä asiaa, koska vuosikymmeniä Euroopan kansalaiset ovat hyväksyneet eh, tämän muutoksen, eivätkä niinkään ole siinä mukana hyväksymässä. Kiitoksia sitten herra Higgins. Kiitoksia. Vakausmenetelmää eh, ehdotetaan. Irlannissa on tulossa uusi hallitus ja ne puolueet, jotka todennäköisesti tähän uuteen hallitukseen tulevat mukaan, ovat luvanneet uusia neuvotteluja EUn ja IMFn kanssa. Mutta tämä nyt on vasta spekulaatiota, tämä ei ole vielä varmaa. Euroopan kansalaiset joutuvat äänestämään tällaisen savuverhon takaa, sumun takaa. Ja komission puheenjohtajalta pyytäisin, että hän ei sekaantuisi Irlannin vaalikampanjaan. Irlannin kansalaisilla on oikeus kuulla totuus ja kunnollinen vaalikampanja. Komission jäsenet totesivat eilen, että IMFn EUn ää, diili on mikä on, mutta kysyisin, että kun Irlantiin tulee uusi hallitus, niin täytyyhän sen voida käydä neuvotteluja ennen vuotta 2013 uusista mekanismeista. Ja muutenhan keinottelijat ovat vallassa ja ristiinnaulitsevat koko Irlannin kansan. Ja vain uudelleen uudet neuvottelut ja julkiset investoinnit uusiin työpaikkoihin voivat ratkaista Irlannin ongelmat. Jos näin ei ole, niin nämä uudet toimet vain kiristävät tilannetta entisestään. Kiitos. Kiitos Rova Sinclair. Kiitos puhemies. No niin, tässä taas ollaan. Tämä poliittinen projekti euro on johtanut meidät jopa muuttamaan Lissabonin sopimusta. Kahta, kaksikin kertaa Lissabonin sopimushan vietiin lähi, läpi Irlannin kansanäänestyksestä huolimatta. Vastaus oli ei, mutta sitten irlantilaisille vakuutettiin, että heidän talouttaan suojeltaisiin ja heitä johdatettiin harhaan. Ja niin kuin EU yleensä tekee, kun tulee ongelma eteen, niin ei, ei askella, äh, oteta askelta taaksepäin ja katsotaan, mitä tehtiin väärin. Ei, vaan mennään aina vaan eteenpäin äh, syvempään integraatioon, josta tulee lisää ongelmia äh, ja entistä tiukempaa eurooppalaista imperiumia niin Britanniassa on velkaongelma, mutta sitä ei auta se, että meidän pitää pelastaa kaatuneita maita, kuten Irlantia ja Kreikkaa. Madame Kay Swinburne. Kiitoksia ja sitten rouva Kay Swinburne. Changing the treaty is not... Sopimuksen muuttaminen ei ole asia, joka pitäisi tehdä kevyen sydämin, erityisesti kun neuvotteluja tarvitaan. Parlamentin ja neuvoston on oltava hyvin tiukkoja tämän muutoksen suhteen. Muutos on tarpeen, jotta voidaan heikompia euroalueen talouksia suojella, mutta kuitenkin ne maat, äh, jotka eivät ole euroalueen äh, alueessa mukana, täytyy ottaa nekin huomioon. Ja sopimuksen kirjainta on kunnioitettava, siis vakaus- ja kasvusopimusta on kunnioitettava. Äh, julkiset vajeet eivät saa olla nykyisellä tasolla ja kilpailukykyä maailmanlaajuisesti tarvitaan. Me tarvitsemme lisää aikaa saadaksemme yksittäiset euromaat ja yhteisen alueemme kuntoon. Kaikkien maiden pitää katsoa julkisia menojaan sekä verotulojaan ja olla realistisia budjettisuunnittelussaan. Tämän lisäksi äh, ovat mukana kansainväliset sopimukset, mutta äh, kaikkein tärkeintä on äh, ovat todelliset aidot säästötoimet ja näin voidaan tulla kilpailukykyiseksi. Kiitoksia ja sitten varapuhemies Setsovic. Thank you very much, Mr. President. Kiitos puhemies ja kiitos keskusteluun osallistuneille. Haluan kiittää parlamentin jäseniä selkeästä tuestanne yhteisömenetelmälle ja vahvalle Euroopan unionille ja myös tämän äh, tulevan mekanismin roolille. Meidän kantamme kävi selväksi. Me tuemme Euroopan vakausmekanismin luomista. Meistä se on hyvin tärkeä osa tätä mosaikkia, jolla pyrimme saamaan vahvemman ja kilpailukykyisemmän Euroopan. Me pyrimme nyt parantamaan valvontaa, eh, rahoitusmarkkinoiden valvontaa ja taloudellista ohjausta. Ja nyt on tämä uusi eurooppalainen ohjaus, talouden ohjausjakso, joka on yhtenä osana tätä palapeliä koko asian ratkaisemisessa ja uskon, että maaliskuussa asiasta saadaan positiivinen päätös, jonka kautta lähtee viesti niille, jotka, jotka vastustavat euroa. Ja, ja, usein sanotaan, että jos, jos nyt euron puolesta panee rahaa likoon, niin silloin raha menee kyllä Kankkulan kaivoon. Mutta on hyvin tärkeää, että tässäkin talossa on hyvin tärkeää, että noudatamme unionin toimivaltajakoa ja myös eri toimielinten omaa toimivaltaa ja edellytyksiä toimia. Luonnollisesti komissio valvoo myös sitä, että lainsäädäntöä noudatetaan. Kuten mainitsimme, niin komissio on valmis käyttämään asiantuntijuuttaan tällaisen mekanismin käytössä, koska sen pitäisi kulkea käsi kädessä parannetun talouden ohjauksen kanssa, varsinkin kun katsotaan raha- ja, ja, ja, ja rahapolitiikan valvontaa. Mo, jotkut toivat esille kysymyksiä siitä, että tästä ei, saisi, tästä ei saisi syntyä kaksi jakoista Eurooppaa. Komissiolle tämä on ihan selvää, vaikka päävastuu eurosta on euroalueen jäsenvaltioilla, niin silti uudet mekanismit, yhteistyömekanismit ovat auki kaikille muille. Ja päätavoitteena on kilpailukyvyn kehittäminen ja talouksien lähentäminen. Joten tämä prosessi, jota, jolle nyt, johon nyt lähdetään ja jolla myös rahoitusmarkkinoilla on oma roolinsa, niin se tiivistää integraatiota ja, ja, ja tehostaa yhteistyötä ja taloudellinen hallin, no, taloushallinnon pitää edesauttaa unionin vahvistamisessa. Haluan kiittää esittelijöitä herra Brockia ja Kutsieria, läheisestä yhteistyöstä ja ajatuksista, joita te toitte esille olemme teidän kanssanne jatkuvasti käyneet keskustelua, hedelmällistä keskustelua ja toivon, että te sitten teidän avullanne tässä talossakin tämä mietintö saadaan hyväksyttyä ennen kuin neuvostossa asia päätetään. Sitten herra Higginsinne, Higginsille, joka on Irlannista, hän aivan oikein huomautti, että kun komissaari Rehn on sanonut, että tämä sopimus tehtiin Irlannin kanssa, ei siis Irlannin hallituksen kanssa, vaan Irlannin maana. Ja tulevat hallitukset joutuvat tätä sopimusta noudattamaan. Kuitenkin on käynyt selväksi, että komissio tuntee sympatiaa Irlannin nykyisiä ongelmia kohtaan ja teemme kaikkemme, jotta voimme tukea Irlannin paluuta kasvun tielle. Euroopan keskuspankki, komissio ja IMF ovat auttaneet paljon tilanteen vakauttamisessa Irlannilla ja toivon, että palaatte kasvun tielle ja hyvinvoinnin tielle Irlannissa. Kiitos. Grazie, vicepresidente. Kiitos äh, varapuheenjohtaja. Arvoisa komissaari, keskustelu päättyy tällä tavoin. Ja siirrymme esityslistan seuraavaan kohtaan, jossa kyseessä on eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän tila Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen hiljattain tekemän päätöksen